tisztelt képviselőtársaim folytatjuk az ülésünket rögtön azzal hogy a tegnapi ülésnek a jegyzőkönyve és az elfogadott. istunto jatkuu ja aivan ensimmäisenä meillä on pöytäkirjat eiliseltä. Onko teillä joitakin kommentteja tähän liittyen? Ei, selvä, joten pöytäkirjat hyväksytään. Ja nyt siirrymme päivän esityslistaan, jossa ensimmäisenä kohtana on suullinen kysymys.